Okay. Um, welcome. No niin, tervetuloa. Aloitamme kokouksen. Kollegoita tulee ehkä myöhemmin vielä paikalle, mutta tervetuloa. Tämä on nyt hyvä työpaja, joka meillä on tärkeä aihe. Ja aluksi pari sanaa ja sitten annan puheenvuoron henkilölle, joka kertoo meille tästä aiheesta – ja sen jälkeen voimme sitten esittää kysymyksiä. Mutta voitto on tärkeä rikollisuudessa, joten rikolliset tekevät paljon siirtääkseen laittomasti hankittuja varoja voidakseen kätkeä sen, mistä nämä varat ovat varsinaisesti tulleet. Rikolliset ovat hyvin luovia, kun he ovat miettineet rahanpesukeinoja ja he ovat kehittäneet hyvin monimutkaisia järjestelmiä, jotta viranomaiset eivät pystyisi havaitsemaan näitä asioita. Ja esimerkiksi Panama on ollut kovassa käytössä tällaisissa tarkoituksessa. Meidän täytyy pysyä ajan tasalla, mitä tulee rikollisten toimintaan ja me tarvitsemme tutkijoita, syyttäjiä ja tuomareita ympäri maailmaa. Rahanpesu on suuri globaali uhka. Jos alueella on hyvin paljon laittomasti hankittua rahaa, niin silloin oikeusvaltioperiaate saattaa romahtaa ja se johtaa korruptioon ja talouden heikkenemiseen. Näin ollen kansainvälisen yhteisön täytyy tehdä kaikkensa, jotta voidaan pysyä hänen rikollisten toimintatapojen ajan tasalla. Ja kun katsoin professori Ungerin esitystä eilen, niin ajattelin tätä ja olin aika vaikuttunut siitä, kuinka paljon tietoa hän on kerännyt ja joita hän esittelee meille tänään. Ja erityisesti olin huolissani jäsenvaltioiden tilanteesta. Tämä toiminta on hyvin laajaa ja jäsenvaltioiden välillä on valtavia eroja. Professori on tehnyt lakattavaa työtä ja lisäksi tässä kontekstissa hän lähetti toista sataa kyselykaavaketta ministeriöihin, syyttäjille, valvotuille pankeille, kaikissa jäsenvaltioille ja kaikissa jäsenvaltioissa. Hän kävi myös kaikissa näissä maissa ja hänellä oli monia haastatteluita tärkeiden sidosryhmien kanssa. Minua kiinnostaa nyt kovasti tämän tutkimuksen tulokset, analyysi ja poliittiset suositukset, eli professori Unger, teillä on nyt puheenvuoro ja tervetuloa vielä tänne Euroopan parlamenttiin. Kiitoksia herra puheenjohtaja kutsusta tähän kokoukseen. Tänään tarkoituksenani on kertoa teille hiukan meidän työstämme ja siitä, mitä olen mieltä näistä offshore-keskuksista ensimmäistä kertaa törmäsin offshore-keskuksiin, kun yritin selvittää rahanpesun, ja siitä on jo pitkä aika. Ja silloin löysin YK on UNODC-yksikön tämän hienon kalvon. Tässä huume, diileri kerää rahaa, viedään pankkiin ja sitten kierrätetään offshore-pankkeihin ja muualle ympäri maailman, jotta ja sitten lopuksi näillä rahoilla ostetaan rahataloja tai rahat investoidaan. Eli offshore-keskukset eivät ole mikään uusi asia, mutta ne liittyvät rahanpesuun silloin, kun minä lähdin rahanpesua käsittelemään, mutta silloin niillä ei ollut vielä niin suurta merkitystä. Tänään haluan kertoa teille neljä asiaa. Ensinnäkin offshore-keskuksia käytetään rikollisiin tarkoituksiin. Jan Koningsfeld, poliisi entinen poliisi, niin hän lähti tutkimaan asiaa. Häneen hiukan tasan viitaan sitten EUn jäsenvaltioiden äh, rahanpesun liittyvät toimet. Kuten puheenjohtaja sanoi, paljon on tietoa kerätty jäsenvaltion viranomaisilta. Ja sitten neljäs äh, rahanpesudirektiivi siitä, muutama sananen, sehän täytyy vielä panna täytäntöön vasta kesäkuussa 2017. Ja sitten muutamia alustavia suosituksia sen suhteen, miten rahaan, pesua ja veron petoksia voidaan Panama Leaksin valossa lähteä kitkemään. Ensimmäinen kysymykseni kuuluu siis, mitä offshore-keskukset ovat? Te ehkä tunnette ne, mutta minulle se oli hävärä käsite, sillä jos katsotaan historiaan, niin niillä oli erilaisia tehtäviä. Alun alkaen offshore sitä käytettiin 20-luvulla, kun Chicagon kriminaalit Al Capone ja muut yrittivät viedä varojaan Yhdysvaltojen rajojen ulkopuolelle. Delaware, New Jerseyin ja muualle. Eli silloin ensimmäistä kertaa puhuttiin offshoresta ja toistamiseen. Niihin puututtiin sitten toisen maailmansodan jälkeen niissä maissa, jotka olivat miehitettyjä maita, kuten Alankomaat. Ja tämä oli oikeastaan ainoa hyötypuoli näissä offshore-keskuksissa, koska alankomaalaiset yritykset, kuten Shell ja Unilever, pystyivät jatkamaan yritystoimintaansa miehitetyillä alueilla ikään kuin etäyhteyden kautta. Eli tarkoituksena oli mahdollistaa yritystoiminta. Minä törmäsin offshore-keskuksiin vasta opiskeluaikoina niin öljykriisin jälkeen, kun Petrodos Eli kun öljyhinnat räjähtivät ja rahat jäivät sitten jossain vaiheessa arabimaihin ja ne vietiin siis Bahrainin, eli pankkeihin aivan jossain muualla kuin Yhdysvalloissa. Eli 80-luvulla ensimmäistä kertaa kuulin niistä, eli tästä offshore-sanasta. Myöhemmin taas tietenkin meillä on rahoituskeskuksia, jotka voivat toimia offshore-mallin mukaisesti, eli ulkomailla. Mutta nyt on olemassa eri näkemyksiä sen suhteen, mikä offshore-keskus on. Yhdet sanovat, että kyse on oikeastaan kätkemiseen keksitty rakennelma, eli luvataan alhaista veroastetta, noudattaa vähän sääntelyä, luottamuksellisuutta, salamyhkäisyyttä. Eli nämä olisivat offshore-keskuksia. Toiset taas sanovat, että offshore-keskus on joku sellainen, joka yrittää huo- houkutella sijoitusrahastoja, rahoitusyhtiöitä, postilaatikkoyhtiöitä ja muita. Eli UK on keskukset eivät kuuluisi tämän määritelmän alle. Nyt heräkin kysymys, haluammeko laajan määritelmä, eli tämä kätkeminen ja salamyhkäisyys on kaiken A ja O, vai ovatko nämä investointivälineet se kaiken A ja O? Eli onko YK, UK, tämmöinen offshore-keskus, tai Frankfurt esimerkiksi sellainen, vaiko puhutaanko pelkästään Panamasta tai muista pienistä saarista? Tämä on vielä avana oleva kysymys ja niin kauan kun meillä ei ole enemmän tietoa tarjolla, niin käytetään sitten laajempaa määritelmää. Ja jos katsotaan nyt offshore-keskusten määrää, no kaikki riippuu siitä, miten se määritellään. IMF alun alkaen listasi 20 keskusta, Richard Murphy taas 92 kappaletta, IMFn uusimman tekstin mukaan 69 kappaletta ja Van Königsfeldin tekstin mukaan niitä on olemassa 40 ja se kuulostaa ihan järkeen käyvältä määrältä. Arvio siitä, että kuinka paljon rahoja näiden keskusten kautta kulkeutuu, niin riippuu tietenkin myöskin tämän määritelmän soveltamisesta. Eli onko UK myöskin tähän kuuluva transaktioalue. Eli vaiht- tämä vaihteluväliarvioissa on 1-21 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Ja Van Koningsfeldin tutkimuksen mukaan 7,8 biljoonaa on tämä kokonaisvolyymi. Ja tässä on offshore-keskusten luettelo, tämä on pisin luettelo, lähes kaikki maailman maat tässä on mukava, mukana, tämä on Murphyn luettelo. Vihreällä ja sinisellä yritän täältä poimia teille nämä eurooppalaiset maat ja Panama on jos puolet maailman maista on offshore-keskuksia, niin eiköhän tämä ole aivan liian laaja lähestymistapa. No mitäs nämä offshore-keskukset sitten käytännössä tekevät? Auttavatko ne yritystoiminnassa, investointien rahoituksessa, jotka kilpailusyistä yrittävät ikään kuin piiloutua rajojen toiselle puolelle, mutta sitten taas tässä on tämä salamyhkäisyys. Tehdään yhdessä työtä, mutta yritetään pivittää oma työ vastustajilta. Yrittävätkö ne kiertää veroa? Kyllä. Aut, yrittävätkö ne auttaa rikollisia ja rikollisjärjestöjä rahanpesussa? Kyllä, näin voidaan sanoa. Ja Jan Koningsfeld todellakin tutki tätä asiaa. Se on valitettavasti vain hollanninkielisenä toisintona käytössä. Se julkaisti 2015. Hän oli aikaisemmin veroviranomaisten leivissä poliisina. Hän on yrittänyt selvittää tosiasiallisia edunsaajia ja hänellä on todellakin laajaa tietämystä asiasta. Ja hän on tehnyt väitöskirjan eläkepäiviensä aikana. Hän kävi eri yritysten rekisterit läpi ja kauppakamarit rekisterit ja muut lähteet läpi ja hän löysi 4,2 miljoonaa offshore-yritystä ja mielenkiintoisinta on se, että Suurin offshore-yhtiömäärä löytyy Yhdysvalloista ja Karibian alueelta. Euroopasta niitä löytyy 687 000 kappaletta, Afrikassa vähemmän. Mutta sitten kun puhutaan tästä kokonaisvolyymista, niin sitten tilanne muuttuu aivan toisenlaiseksi. Tästä löytyy hieno selvitys näistä varojen määristä. Eli missä, mistä rahat ovat tulleet ja minne ne ovat sitten menneet. Ja tästä näkee selkeästi, että suurin osa varallisuudesta tulee Euroopasta ja suuntautuu Eurooppaan. Eli Euroopasta löytyy eniten offshore-varallisuutta. Äh, Euroopasta äh, Sveitsin yksi trilli, biljoona, sitten Dublin ja muualle 7,3 ja sitten Luxemburgin 3,3. Eli suurin osa on peräisin Euroopasta ja on kätketty Eurooppaan, joten me emme voi sanoa, että tämä ei kosketa vain kosketa meitä laisinkaan, vaan ainoastaan Panamaa. Offshore-yritykset toimivat Euroopassa Euroopan suuntautuvine siirtoinen, joten tästä syystä tämä on myöskin eurooppalainen ongelma. Haluaisin kiinnittää huomionne tähän viimeiseen sarakkeeseen. Eli katsoin, että missäs eurooppalaiset offshore-keskukset ovat, minne eurooppalaiset haluavat rahojaan kätkeä. Jokaisella maalla on omat suosikkikohteensa. Ranskalla Monio, Monaco, italialaiset San Marino, Kampat Italia, alankomalaiset Aruba ja alankomainen Antilit, Portugalilla Madeira, Espanjalla taas Lila, yhdistyneellä kuningaskunnalla on suurin määrä offshore-keskuksia, Kanalinsaaret, Mansaaret, Guernsey. Tässä on melkoinen luettelo kohteita, eli tämä on suurin maaryhmä. Eli brittilainsäädäntö on aika lailla tiukaa pankkitoiminnan suhteen, mutta se ei kata tietenkään näitä offshore-keskuksia, missä tämä likainen bisnes toteutuu. Näistä ainakin pitäisi päästä eroja. Olen yrittänyt antaa teille erilaisia indikaattoreita rahoituksellisen salamakysymyksen indeksi. Jos katsotaan globaalia tilannetta, niin Luxemburgin lisäksi muita maita ei oikein löydy. Luxemburg on siellä 70. Täällä mainitaan Afganistan ja Yhdysvaltojen äh, päällimmäiset viholliset. tästä syystä me emme ole kärkipäässä, mutta mitä tulee tähän salamyhkäisyyteen, niin jotkut eurooppalaiset maat toimivat aika lailla salamyhkäisesti Luxemburg, yhdistynyt kuningaskunta, myöskin Itävalta kaksi, siellä 28, Saksa siis siellä kahdeksan, eli on olemassa maita, jotka toimivat salamyhkäisemmin kuin muut mutta sitten on tietenkin tapauksia, mitä ei voida selvittää laisinkaan. Mutta mielenkiintoisin löytyy täältä alhaalta, eli nämä pienet saaret, joita on käytetty tämän likaisen bisneksen toteuttamiseksi. No mitäs nämä keskukset tekevät kriminaalin suhteen? Van Konigslo on analysoinut 17 suurinta huumausainetapausta yhdessä Alankomaiden poliisin kanssa – Tutkittiin tapauksia ajalta 1990-2012. Lisäksi hän sai poliisilta, kauppakamarilta ja muilta tietoa offshore-keskusten toiminnasta ja hän selvitti, että 741 tapausta löytyi ja niissä oli mukana offshore-keskuksia ja yhteensä 3434 rahoitussiirto on siir- tapahtunut ja volyymiltaan 56 miljardia euroa viimeisen 14 vuoden aikana. Eli on voitu osoittaa, että offshore-keskuksia on käytetty hyväksi, joten ei voida puhua mistään mitättömästä asiasta. Paljon rahaa pyöritetään ja tämä on nä- osoituksena siitä, että kyse on raha- äh, rikollisesta rahasta ja veropetoksesta ja 80 prosenttia oli pankkien välisistä siirroista. Eli pankit ovat tässä vastuussa. Ne neuvovat asiakkaitaan, miten tällainen keskus löytyy ja minne rahat kannattaa siirtää, joten kyllä tässä tarvitaan pankkien mukanaoloa, jos tähän ongelmaan halutaan puuttua. Alankomaista kävi ilmi, että OFC ovat keskittyneet kiinteistömarkkinoille ja Kiinan lainamarkkinoille – Tämä on aika lailla hankala asia, sillä kukaan ei oikein tiedä, että kuka kiinteistön ostaa, onko se offshore-keskus vaiko yritys, offshore-yritys vaiko tämä varsinainen tosiasiallinen edunsaaja on vaikea selvittää. Lisäksi tutkimus osoitti, että sen jälkeen kun vastaiset toimet tiivistyvät, niin siitä lähtien offshore-toiminta on siirtynyt rahan kierrosta, korruptioon, rahanpesuun ja rahapetokseen. Eli offshore-keskukset ovat keskittyneet rahojen siirtämiseen. Jos katsotaan Saksan suuntaan, niin Sveitsi piti ilmoittaa tie, nämä tiedot ja sitten rakeen, nämä varat siirtyivät yksi kaksi aivan uusiin offshore-rakenteisiin. Lisäksi tutkimus on osoittanut, että yksityishenkilöt ovat pääasiallisesti tässä mukana ja 30 prosenttia toimijoista ovat yrityksiä. Yritykset voivat tietenkin laillisia kiertoteita löytää verojen välttelemiseksi, kun taas muut käyttävät, yksityishenkilöt käyttävät laittomia keinoja koska heillä ei ole mahdollisuuksia saada lainopillista neuvontaa laillisten kiertomenetelmien löytämiseksi. Mitäs EU tai komissio ovat tehneet estääkseen tällaisten rikollisten rakenteiden kehittämisen? Me kävimme kolmannen AML läpi, joka unionissa hyväksyttiin. Ja vuosina 2009-2012 me kävimme sen läpi. Se oli melkoinen teksti. Meidän tiimimme toimii Ytrestissä oikealta löytyy kolme professoria, neljä professoria lähinnä hallinto-oikeuden puolelta. John Walker Australiasta, rikosoikeuden asiantuntija, minä taloustieteilijänä, joten neljän alan professori joukko oli tässä mukana ja sitten ihan ja opiskelijoita, jotka ovat laatineet väitöskirjansa tämän projektin pohjalta. Eli monia monia väite, väitöskirjoja tältä pohjalta syntyi kolmen vuoden uurastamisen jälkeen. Kuten puheenjohtaja sanoi, me esitteimme kysymyksiä, 200 kysymystä, jotka lähetitte eteenpäin. Sitten katsottiin näitä eri kertomuksia, haastateltiin ihmisiä, tehtiin tutkimuksia, lähetettiin 27 maahan. Kroatia ei silloin ollut vielä mukana. Arvioinnista siis puuttuvat luvut, jotka koskettavat Kroatiaa. Sitten rahanpesuselvittelykeskuksille, syyttäjäviranomaisille, ministeriöille, pankeille, valvontaviranomaisille näissä eri maissa. Nämä kysymykset lähetettiin, saatiin täytettynä takaisin, sitten työryhmissä, pienissä ryhmissä keskusteltiin näistä ja katsottiin myöskin tapauskohtaisia juttuja, löytyykö eroavaisuuksia joita ei noin vain voi selvittää. Ne selviävät vasta sitten, kun asiaan perehdytään yksityiskohtaisemmin. Ja tutkimustyön aikana kävi ilmi, että eri lähestymistapoja löytyy eri maista. Jäsenvaltiot olivat erittäin avuliaita ja laajalle joukolle tarjoutui mahdollisuus osallistua keskusteluihin. Ainoa maa, joka ei ollut mukana, valitettavasti Ranska ei ollut mukana. Ehkä just samaan aikaan tapahtui jotain uudelleen järjestelyä toteutettiin, mutta muut kyllä olivat hanakasti mukana. No mitäs kaikkea me oikein teimme? Eli me halusimme tutkia viittä asiaa. Me halusimme katsoa, että onko maa rahanpesu uhan kohteena. Sen lisäksi halusimme katsoa, että mikä on tämä kolmannen AMLn varsinainen vaikutus, otettiinko se vain copy-pasteilla mukaan vai hyödynnettiinkö sitä ihan oikeasti. Sitten katsottiin täytäntöönpano, eli miten FIUT perustettiin ja toteutettiin, miten teksti pantiin täytäntöön, mitä syyttäjäviranomaistaho teki, ja lopuksi haluttiin katsoa, että miten hyvin tämä politiikka toimii. Tuomittiinko ihmisiä? Näin toimittiin siis kaikkien maiden osalta. Ja ensimmäiset tulokset osoittivat, että kuinka paljon rahanpesun riskiä on olemassa missäkin jäsenvaltiossa. John Walker arvioi, niin siis tämä on hyvin pitkä lista, mutta tulos on aika lailla selvä riskien osalta. Läntinen maailma on surman uhan alla kuin itäinen maailma. Ovat, kyse on hyvin rikkaista, BKT-vahvoista maista. Raha on helppo kätkeä. Sinne on tietenkin mukavampi viedä rahanpesurahaa kuin itään ja suurin rahanpesu ma- maailmanlaajuisesti katsottuna on aina ollut ja tulee olemaan, on USA, eli puolet rahoista pestään Yhdysvalloissa ja siksipä Yhdysvallat paneutuukin rahanpesuun, koska se on heidän ongelma, jonka ratkaisemisessa he kaipaavat myöskin unionin apua. Ja jos katsotaan tätä BKT-osuutta Eli maat, joissa uhka on maan kokoon nähden suhteettoman suuri, niin tietenkin Baltian maa tässä on Venäjän vastainen raja, siinä on äkkiä helppo mahdollisuus vaihtaa ruplat euroiksi ja Eli tämä kuva on toisenlainen kuin se edellinen, jossa katsottiin vain tätä riskin varsinaista suuruutta. Sitten lainsäädännön täytäntöönpano, eli hallinnolliset asiantuntijat arvioivat, että miten tämä ar- ja rakenne kehiteltiin ja miten se vaatiin täytäntöön. Ja tästä kävi ensinnäkin ilmi, että kauanko täytäntöönpano kesti, siis direktiivin täytäntöönpano. Yleensä EU-tutkimukset ovat osoittaneet, että jos jäsenvaltiot eivät vastusta direktiiviä, niin täytäntöpano on nopea ja päinvastainen tilanne sitten taas, jos ei, jos ollaan hiukan poikkiteloin, mutta sitten jos katsotaan eri jäsenvaltioita, niin UK pani Aamelan hyvin nopeasti täytäntöön. Ja tästä näette, kuinka kauan tämä kesti, tämä täytäntöönpano. Ja sitten yritimme selvitellä, että miksi Tämä kesti näin pitkä kuin kesti ja vastaukset olivat erilaisia. Irlanti ilmoitti, että meillä oli juridisia ongelmia. Tämä AML ei sovi meidän omaan lainsäädäntöjärjestelmäämme. Mitä voimme tehdä sellaisella tekstillä, joka ei vaan millään sovi meidän järjestelmäämme? Toiset taas viittasivat sosiaalisiin ongelmiin, eli oikeusalan ihmiset olivat vasta, vastaan haromassa Belgiassa, Ranskassa, Puolassa – Eli että notaarit ja muut asianajat joutuisivat kertomaan näistä epäilyttävistä siirroista, se ei käynyt päinsä. Sitten poliittiset ongelmat, kuten Belgiassa ei ollut hallitusta ja muitakin ongelmia oli. Ranska ilmoitti, että parlamentaarinen käsittely on hirveän pitkä, kolmekin vuotta. Mutta tästä kaikesta on havaittavissa, että poliittista vastustusta ei löytynyt, sillä tällaisia standardeja oli käytetty kaikissa jäsenvaltioissa. Sinänsä EU-direktiivi ei esittänyt mitään uusia vaatimuksia ja jäsenvaltiot kylläkin tiesivät näistä työpajoista. Ei tämä tullut kuin salamaa kirkkaalta taivalta. Eli kyllä kaikki oli valmisteltu hyvin, mutta kävi ilmi, että vanhat jäsenvaltiot – ovat pidempään käsitelleet asiaa kuin muut. Siinä voi olla hyvät, mutta myöskin huonot puolensa. Me havaitsimme, että niin sanotut uudet jäsenvaltiot vain copy-pastasivat direktiivin, ja silloinhan homma hoituu hyvin nopeasti. Eli välttämättä ei voida sanoa, että joku ratkaisu on parempi kuin toinen. Ja joistakin jäsenvaltiosta löytyy sisäinen valvonta, ja se taas johti viivästyksiin. Toisissa maissa tilanne oli taas aivan päinvastainen. Eli nämä olivat tutkimuksemme tulokset, mutta kuten sanottu, direktiiviä ei sinänsä vastustettu ja kaikki valmisteltiin unionitasolla erittäin hyvin. Mitä sitten nähtiin kielteisenä maissa koskien direktiiviä? Yksi asia, josta valitettiin, että oli eroja FTF säännösten suhteen, mitä tulee kolmanteen esimerkiksi, miten yksinkertaista huolellisuusperiaatetta kolmansien kumppanin kohdalla. Laki salli EU-ssa, että jos jonkun maan pankki on tarkistanut asiakkaansa henkilöllisyyden, sitten tämä on sisäinen EU-transaktio, toisen maan ei enää tarvitse tarkitsaa, mutta rahoitusyksikkö taas tätä vaati. Se, maat seurasivat hyvin EU-maata, mutta silti heitä syytettiin että he eivät olleet toimineet aivan oikein, joten tämän tyyppisiä ristiriitoja oli ja tästä ei pidetty. Sitten oli ongelmia tulkita asioita ja neljäs äh, rahanpesuvastainen direktio tarttuikin tähän. Esimerkiksi ei ollut selvää, kuka on tämä varsinainen omistaja, miten se on määritelty. Oli myös outoa, että pol- poliittisesti merkittävät henkilöt, pepsit, heitä kohdeltiin eri tavalla, oli kyse sitten maan sisäisestä tai ulkoisesta henkilöstä sisäistä porukkaa kohdeltiin eri tavalla kuin maan ulkopuolisia poliittisia henkilöitä ja tämä on nyt muuttunut neljännessä direktiivissä. Asiat, mitä me tässä yhteydessä ehdotimme, en välttämättä he meitä seurasivat, nämä olivat vain näitä ongelmia, joita todettiin. Näitä on siis nyt muutettu. Sitten oli monia maakohtaisia tekijöitä, joista en nyt puhu. Kymmenen sivua tästäkin on kirjoitettu raportissamme. Kaikilla mailla oli omat juridiset ongelmansa direktiivin kanssa. Tämä saattaa olla kiinnostavaa juristeille, mutta koska tämä on kolme neljä vuotta vanha, ehkä maat ovat jo muuttaneet näitä asioita, että jätän tämän vallan ulkopuolelle. Sitten seuraavaan kohtaan täytäntöönpano. Mitä rahapesuselvittelykeskukset tekivät tämän direktiivin kanssa? Ensinnäkin ne piti perustaa ja meillä on varsin suurta eroa näiden rahanpesun selvittelykeskusten kanssa piti kertoa näistä epäilyttävistä transaktioista ja sitten tehdä jotakin näille raporteille. Asio on noin puol puolet hallinnollista. FIU-yksikkö, ovat täällä keltaisella, sitten on lainvalvontakeskuksia, joko kuuluvat ovat osa poliisia tai kuuluvat siihen sinisellä. Sitten on joitakin hybridimuotoja, ja kaksi oikeudellista, ne ovat äh, violette ja ei ole niin paljon mukana tässä, vaan neutraalimpia poliisi tietysti on prosessin keskiössä tai yleinen syyttäjä, joten varsin erilaisia FIU-yksikköjä on olemassa. Ensin tuli mieleen, että ne toimisivatkin varsin eri tavalla ja voitaisiin selvästi sanoa, että hallinto on parempaa tai huonompaa, mutta tämä ei ollutkaan lopputulos. Emme voineet tätä todeta, koska huomasimme, että on Ensinnäkin on paljon tärkeämpää, kuinka paljon henkilökuntaa rahanpesun selvittelykeskuksilla on tehdä työtä. Kaksi järkytystä oli Saksa, tämä suurin maa. Siellä oli vain 18 ihmistä, joka tekee jotka tekevät työtä rahanpesun selvittelykeskus koko maassa. Se ei todellakaan ole paljon. Sitten toisaalta Italia, sata henkilöä. Mutta ongelmana oli se, että he toimivat keskuspankissa, tämän pankki toimi mutta ei saatu tietoja poliisilta, Tai mitä he sitten pystyvät tekemään. Nyt muutoksia on tapahtunut Italiassa, samoin Saksassa. Rahanpesuun selvittelykeskus on nyt poistettu poliisista hallinnon puolelle, miten paljon muutoksia tapahtuu, mutta todellakin voidaan sanoa, että isoja eroja on eh, henkilöresursseissa, kuinka paljon rahaa käytetään eh, henkilöresursseihin ja rahanpesuvastaiseen toimintaan. Huomasimme myös, että lisätehtäviä, joita näille FIU-yksiköille annettiin. Jotkut joutuvat auttamaan, laatimaan kolmatta vastaista direktiiviä täytäntöönpanemasta. Jotkut joutuivat tekemään valvontatoimia, toiset joutuivat esittämään suuntaviivoja, toiset joutuivat auttamaan seuraamusten asettamisessa. Jollakin oli valtavasti tehtävä, jollakin taas oli jonkinlaista raportointia ja kertoa niistä tiedosta edelleen sitten poliisille, joten hyvin eri tavoin toimittiin näissä selvittelykeskuksissa. Ja tässä mielessä FIU-yksiköllä voi olla liian suuri taakka, mutta meistä oli kaikkein tärkein huomio se, voitte nähdä toiminnasta idässä on paljon enemmän tehtäviä kuin lännessä. Mutta huomasimme vielä merkittävän seikan, mitä tietoja ne he saivat käsinsä. Jos pitäisi ottaa selvää, raha, löytää rahanpesiä, silloin täytyy saada varsin erilaista tietoa käsinsä, poliisitietoja, veroviranomaisilta tietoja, tarvitaan liiketoimintaan liittyviä tietoja. Rikolliset ovat mobiileja toimivat kaikilla, jos on itse poliisi tai rahanpesuselvittelijä, ei, on, ei ole helppo heitä löytää. Meillä oli erittäin tärkeää se, että FIU-yksiköt saavat kaikenlaista dataa käyttöönsä. Sitten oli joitakin malleja, kuten belgialainen malli, jossa itse asiassa oli tällainen yhteysviranomainen, joka teki selväksi, että Belgian yksikkö saa tietonsa poliisin tietoja, voi olla hallinnollisella puolella, mutta välitön linkki kuitenkin löytyy poliisin papereihin, tietoihin. Mutta jos ei ole mitään erityistä tietoa, meille tietysti verotiedot ovat tässä relevantteja. Voitte nähdä, että joissakin maissa yksinkertaisesti ei saa verotietoja käyttöönsä. En nyt näe ihan hyvin. Ehkä te näette paremmin jotakin, mikä ei ole oranssi, oli, oranssilla. Oli sellaisia maita, Saksa selvästikin ei saatu ollenkaan verotietoja käsissä, joten ei voinut löytää veroja kiertävää rahanpesijää, koska ei saanut tietä tietoa käsinsä ja veronkierto. Veron äh, vilpe ei ollut mikään en, esirikos rahanpesu silloin Saksassa vielä. Asiat ovat kuitenkin muuttuneet ja selvästikin rah, rahanpesun selvittelykeskus tarvitsevat laajaa tietokantaa käyttöönsä, jos ne voivat kunnolla seurata, löytää rahanpesijöitä. Mitä ei ollenkaan tässä juuri ole mainittu, on valvonta. Tärkeä seikka. Me yritimme myös ottaa selville, kuinka hyvin raportointia valvotaan, kuka raportoi pankeista, kiinteistövirastoista, notari No, yritystä, kuka ilmoittaa asianmukaisella tavalla rahanpesuepäilystä. Varsin erilaisia valvontamalleja on käytössä jossain. Rahanpesun selvittelykeskus on myös valvoja toisissa oikeusalan edustajat toimivat. Sector between financial... Niin, voisitko tehdä eron rahasektorin ja muun kuin rahasektorin välillä? Yeah. Especially, yeah. so we, it was... Pankit, yes. pankit yleensä ovat erikoistuneita. But what we could find... Mutta huom- löysimme, että erilaista, varsin erilaista valvontaa oli emmekä oikein tiedä, kuinka hyvin tämä valvonta toimii. Silloin e-, epäilimme, että ei juurikaan mitään tapahtustilanne on voinut mu- muuttua. usein keskuspankkeja valvoivat myös pankkeja, eivät löytäneet rahan pesua tärkeimpänä kysymyksenä, kun valvovat pankkeja. E-, voitte ymmärtää, ei ymmärretty, kuinka tärkeää rahanpesu oli. Se ei ollut, sillä ei ollut mitenkään merkittävää roolia. Siis valvonta on todella tärkeä kysymys minkälaisia sanktioita annetaan ja miten näitä löydöksiä kohdellaan. Tähän pitääkin tässä enemmän huomiota. Sitten seuraavaksi lainvalvonta, mitä poliisi tekee ja erityisesti yleinen syyttäjävirasto. virasto. Meillä on selkeästi kaksi järjestelmää Euroopassa. On tapaoikeus ja äh, yksityisoikeusjärjestelmä, tapaoikeus anglosaksisesta maailmasta ja Maltalta myös. Punainen yleisen syyttäjän rooli on varsin erilainen näissä kahdessa oikeusjärjestelmässä. Tapaoikeudessa vain oikeudenkäynnin tutkimuksessa hän on mukana ja sen jälkeen hän välittää tämän asian tuomioistuimelle. Me emme analysoineet, mitä tuomioistuimet tekevät, sillä vaikkakin syyttäjällä on paljon asioita käsissään, mutta hän ei käsitellä kuitenkaan rahanpesua, niin silloin koko homma on myös tehotonta. Mutta näette, että yksityisoikeuden puolella julkisen syyttäjän aktiivisempi, koska hän on täällä mukana jo ennen oikeudenkäynnin tutkimuksessa mukana, joten selvästi koko prosessin aikana aktiivisesti mukana. Joitakin poikkeuksia on, ystävät kuningaskunta, tapaoikeuden edustaja siellä Suomi siviilioikeutta, mutta yleinen syyttäjä ei ole mukana, joten eroja kyllä on. Mutta periaatteessa yleinen syyttäjä yksityisoikeusjärjestelmissä on paljon tärkeimmässä roolissa enemmän tehtäviä, kun pyritään löytämään rahanpesijöitä. Sitten rangaistuksesta valtavia eroja tässäkin, kuinka paljon saa rahanpesurikoksista. Yritimme laskea keskimääräisen vankeusrangaistuksen laskimme myös vankilapäivät kes- kuinka paljon voi saada vankeutta, jos jää kiinni. Ja toinen koski terrorismin rahoitusta. Jossakin maissa lähes elinkautisia tuli, toisissa viisi vuotta, joten isoja eroja onko, riippuen siitä, missä maassa jää kiinni rahanpesusta, rangaistukset korkeita tai alhaisia. Sama koski terrorismin vastaista rahoitusta, rangaistusta vaihtelevat suuresti. Sitten tulokset, kuinka paljon ihmisiä on tuomittu. <clears throat> Tämä oli hyvin suuri pettymys ja mm, yllättävä fakta. Kaikki nämä ponnistot, joita olemme nähneet, raportoidaan. Rahanpesun selvittelykeskus ja poliisi toimii, julkinen syyttäjä, välitetään asiat oikeustuomioistuinten eteen, mutta varsin vähän näitä lopullisia tuomioita. Yksi maa on poikkeuksena, tämä ei johdu siitä, että meillä on tanskalainen puheenjohtaja, tämä on fakta jo aikaisemmin, että ainoa maa, joka todellakin eh, toimi tehokkaasti, oli Tanska, mutta Tanskan yleinen syyttäjä myös kertoi meille, että rahanpesulaki auttaa meitä. Yhtäkkiä voimme asettaa syytteeseen ilman, että joudumme todistamaan mitään esirikoksia. Me syytämme vain rahanpesu. Tämä auttaa meitä meidän työssämme ja tämän takia me näin teemme. Kaikki muut maat Niillä on oikeusjärjestelmät, joissa kuitenkin pitää myös todistaa, että tällainen äh, esirikos on tapahtunut ennen rahanpesua. Esimerkiksi jos on huomirikosta kyse, niin näin pitää pystyä tekemään. Tämä on lisätyötä varsin usein oikeusviranomaiselle ja heistä se äh, eivät uskalla välittää näitä juttuja tuomioistuimen ennen kuin on todistettu tämä esirikos. Ja tämän takia monissa maissa rahanpesun syytteisen asettaminen on todella hankalaa mutta tanskalaisissa tämä oli pelkkä siunaus näin toimia. Tämä saattaa kyllä aikanaan muuttua, että maat ja tuomarit uskaltavat hyväksyä äh, rahanpesun ja muuttaa todistustaakan. Mutta lainmukaisesti tämä, tässä tarvitaan muutoksia. Esimerkiksi me joudumme kääntämään todistetaakan. Ensin henkilön pitää todistaa, että tämä on rehellistä rahaa. Ja taas tai tuomarin sitten pitää todistaa, että toinen on rikollinen. Mutta voitte nähdä, että rahan, tai kuinka paljon näitä tuomioita on tullut, niitä on todella vähän. Saksassa on on vain 18 henkilöä tekemässä työtä selvittelykeskuksessa, silloin voi olla, siellä saa silloin jo hyvän tuloksen mm, aikaan vähemmälläkin. Jos olisi rahanpesiä, mihin menisi Euroopassa, kun tietää kuinka tehokasta toiminta on, kuinka hyvin informaatio kulkee poliisin ja selvittelykeskuksen välillä. Me mittasimme tätä ja kun tiedetään, myös vankeusrangaistusta voi odottaa. Mihin sitten mieluiten menisi? Tässä on kuva siitä. Alhaisin odotettu parhaat paikat ovat näitä violetteja, esimerkiksi Tanskassa se olisi hyvä syyttelle asettaminen, mutta alhainen sakko muissa maissa, Romansa korkea sakko, mutta ei juurikaan mahdollisuuksia joutua kiinni. Ja rahanpesijänä pitäisi käydä näissä punaisissa maissa. Myös Pohjoismaat ovat pohjoismaisen alhaiset sakkorangaistukset. Miten voisimme tätä parantaa? Miten kansainvälinen yhteistyö toimii näiden eri rahanpesutoimien välillä? Emme tarkastele, miten ministeriöt informaatiot vaihtavat, mutta me katsomme, miten FIU-yksiköt jakavat tietoja ja julkisen yleinen syyttäjä. Mitään tiedonkulkua ei ole julkisen syyttäjän ja rahanselvittelykeskusten välillä yhdistämällä mahdollista. Aina pitää vaihtaa tietoa omalla tasollaan johtuen tietosuojakysymystä, vaikka mistä, enpä tiedä mistä muusta on kyse ja on, on tällaisia yhteisymmärrysmuistioita, e, FIU-yksiköt voivat vaihtaa siis tietoja keskenään. Ja sitten on myös Eurojust, verkostoja, joissa myös yleiset syyttäjät voivat kommunikoida keskenään. Me analysoimme tätä kaikkea ja huomasimme, että esimerkiksi FIU-verkosto on tehokas väline voitaisiin paljonkin saada aikaan tiedonvaihdon eteen, voitaisiin parantaa myös kansainvälistä yhteistyötä. Mitä esteitä sitten löytyy? Miksi kansainvälinen yhteistyö ei toimi niin hyvin kuin voitaisiin teknisesti odottaa? turnosamaista, ja tämä löytyy näistä seminaarista 15 maata. Jäsenvaltiota sanoi, että tähän menee aikaa. On viivästyksiä, jos teen pyynnön rahanpesystä. Hän on häipynyt ennen kuin vastausta tulee. Jo, joihinkin pyyntöihin menee viikkoja, että saa vastauksen. Varsin usein juridiset asiakirjat pitää käännättää ei voi vain suoraan pyytää että niiden pitää olla täysin täsmälliset asiakirjavaatimukset. Joskus tietoa ei ole tarpeeksi spesifioitu joskus esimerkiksi Sveitsissä saa kohtelijan vastauksen heti huomenna, mutta se, on, se ei juurikaan ole mitään sisältöä. Ja he viittaavat aina tietosuojakysymyksiin. Maat, jotka antavat teille tietoa nopeasti, mutta ei sitä tietoa, mitä haluaisi ja tarvitsee. Sitten ristiriitaisia tietosuojajärjestelmiä. Varsin usein tietosuoja on syy, minkä takia ei saa vastausta toiselta maalta. Tämä on myös este. Ja sitten kieliesteet joissakin maissa. Tämä oli selkeä este, jos ei puhu toisen maan kieltä ja nämä juuriset asiakkaat ovat esimerkiksi kielen käyttöä, niin se on sitten hankaluustekijä. Me olimme hyvin hämmästyneitä sen suhteen, mitä maat olivat mieltä rahanpesusta silloin, kun niillä oli tällaisia tapauksia ja niiden piti vastata tutkijoilla, olko kyse rahanpesusta vai mistä. Voitte nähdä, että esimerkiksi jos saatte joku varasotaan kiinni itse teossa, onko tämä raha hänen käsissä rahanpesu, ei voisi odottaa vastauksia, ei. Tällä kertaa Alankomaat vielä piti että äh, ei, mutta sitten ovat muuten laki. Sitten mm, tämä punainen on alueella, jossa on vihreitä. Kaikki tapaukset, joissa joku ostaa itselleen väkin tai vaimolleen, tätä pidettiin omana rahanpesuna niissä maissa, joissa vielä oli sellainen laki, että tätä ei pidetty rahanpesuna ollenkaan. Kaikki nämä maat tähän mennessä ovat muuttaneet lakeja. Itävalta, Suomi, ja hiljattain jopa Saksa muutti niin, että itse suoritettu rahanpesu on myös esirikos ja siitä voi joutua rangaistusvastuuseen. Nämä asiat ovat siis muuttuneet. Mutta tällöin olin aika hämmästynyt, järkyttynyt, että, mitä, että jopa sen suhteen, mitä rahanpesu on, asiantuntijat olivat näin erimielisiä. Mitä tulee terrorismin rahoitukseen, tilanne oli yhtenäisempi ja tämä liittyy siihen, että määritelmä on myös varsin selkeä tästä rikoksesta ja ainoa ero on, onko aikomusta ja olisiko ihminen saattanut tietää, että oikeastaan joku aikomus on jo tärkeämpää ja tässä on hiukan eroja sitten. Mutta niin puhut sanottuna, olemme pystyneet nyt harmonisoimaan tätä rahanpesun käsitettä on selkeä tennis sen suhteen, että pikkuhiljaa alamme olla samaa mieltä siitä, mistä ilmiössä on kysymys ja mistä ei, mutta erot ovat vieläkin, tai olivat tässä vaiheessa vielä hämmästyttäviä. Sitten viimeksi, kun arvioitiin, kuinka hyvin tämä toimintapolitiikka toimi. Tässä olemme arvioineet maita käyttäen kaikkia niitä kriteereitä, jotka olivat mukana hankkeessa. Jos maan kohdalla on pelkkää vihreää, silloin kaikki on täydellistä ja ainoa maa, joka on vihreää, se ei ollut siksi, että on jälleen taas kai, mutta ainoa maa, jolla ei ole mitään parannettavaa, kriteerin mukaan oli siis Tanska. Kaikissa muissa maissa oltaisiin voitu parantaa, yhteiskunnan pohjalla olisi voinut parantaa tiedon kulkua FIU-yksikön ja yleisen syyttäjän välillä. Tieto ei toi, kuule ollenkaan niin hyvin kuin monissa muissa maissa. Muut maat taas voisivat parantaa lopussa tuomioiden määrä. Tätä oltaisiin voitu parantaa. Kaikki maat pystyvät jotakin parantamaan. Emme paine tästä maita parannusjärjestyksen. Oli parempi nähdä, missä voidaan parantaa asioita, eikä niinkään haluttu syytellä ja häpäistä yhtään ketään. Kaikki, kaikki maat kuitenkin pyrkivät jotenkin tehdä, tekemään parhaansa. Huomasimme kuitenkin, että jos otamme kaikki nämä variantit ja tiedot huomioon tutkimuksissa ja iskemme ne tietokoneeseen ja pyritään luokittelemaan, kertokaa kuinka samantyyppisiä nämä maat ovat ja luokitelkaa ne neljään, niin tulos oli sitten, että meillä ei ollut yhtä Eurooppaa, vaan eri ryhmää, mitä tulee rahanpesuun. Ensimmäinen ryhmä, ne maat, josta edelläänkään ei pidetty esirikoksena itse suoritettua rahanpesua. Nyt on valtavasti ulkoista painosta tämän suhteen, koska jos on tällä listalla huonossa paikassa tarkoittaa sitä, että ei voi tehdä minkäänlaista liiketoimintaa USA kanssa. Tai pelko siitä, että joutuu tällä listalle on todella suurta. Saksa, Itävalta, Suomi, olivat näitä ulkoisen paineen alaisia maita. Sitten toinen ryhmä, sisäisen paineen maat, siellä oli paljon enemmän sisäisiä ongelmia. Belgia, Espanja maat ovat jakautuneita sisäisesti, poliittisesti. Italia, siellä on paljon sisäistä painetta ja rahanpesu ei ehkä ole siellä kaikkein isoin ongelma, joka niitä kiinnostaa, vaan ne pyrkivät ratkaisemaan näitä sisäisiä konfliktejaan, näitä taloudellisia konflikteja Sitten kolmas ryhmä maat, joissa on valtavasti ulkomaista rahanpesua. Kypros, Alankomaat ja kolmas oli Luxemburg. Nämä maat ovat kaikki aika pieniä ja suhteettoman hyvin edustettuna. Niillä on erilaiset ongelmat. Ulkopuolelta tätä virtaa tulee, mutta ongelma ei, ongelma ei välttämättä ole omassa maassa. Sitten neljäs ryhmä, Itä-Euroopan maat. Monien kohdalla Rahanpesu oli varsin uutta. Heidän piti perustaa uusi pankkijärjestelmä Berliinin muurin kaaduttua. Heidän piti investoida koulutukseen, moniin muihin tärkeisiin kysymyksiin. Heille rahanpesu ei todellakaan ollut mikään ykkösprioriteetti. Me niitä myös tämä ilmiö uhkasi vähemmän kuin länttä. Monet eivät teknisesti pystyneet laat pohtimaan rahanpesuvastaisessa lainsäädäntöä. Monet kopioivat vain tämän direktiivin, jotta olisivat ajoissa valmiina, koska heillä ei ollut tätä tarvittavaa asiantuntemusta. Monet Itä-Euroopan maista käyttivät varsin erilaisia tiedotusvälineitä esimerkiksi maassa, kun yleinen syyttäjä kertoi, että hän on laittanut suuntaviivat syyttäjille omassa maassa, miten pitää suhtautua rahanpesuun. Ja kun me sitten haastelimme häntä, syyttäjä he eivät edes tienneet tästä. On vieläkin asioita, jotka pitää vielä hoitaa ja siihen menee aikaa. Eikä tätä voida tehdä niin nopeasti kuin kehittyneet maat pystyvät toimimaan EU-ssa, jotka ovat olleet jäseniä jo, jo vuosikausia. Tämän takia me ehdottaisimme, että EU:ssa tarvitaan myös eri nopeuksia, erilaisia vaatimuksia näille eri maaryhmille, jotta lopultakin saadaan aikaan harmonisoitua poli- politiikkaa. Ei auta, että sovelletaan yhtä kokoa kaikkiin, koska silloin se kyllä äh, teoriassa onnistuu, mutta ei käytännössä. Neljäs rahanpesun vastainen direktiivi. Yksi asia, jonka otan esille. Tämä on muuttanut paljon asioita, jotka me mainitsimme jo poliittisesti vaikutusvaltavat henkilöt, todelliset omistajat. Mutta vieläkin on yksi asia, joka huolettaa minua, ja tämä liittyy veroon, veropetokseen, ja puhutaan verorikoksesta. Sitä pidetään käsitellään enemmän kuin esirikoksena. Minä en ole kylläkään mikään asianajan enkä varsinkaan äh, rikosjuristi, mutta mietin, mitä tämä tarkoittaisi mm, ta- käytännössä. Yritin ottaa selvää Eikö rahanpesua jo nyt voitu asettaa syytteeseen petoksena? Petoshan olisi joka tapauksessa kuulunut tähän rahanpesukategoriaan. Entä tämä uusi verorikos auttaisiko tämä, auttaisiko tämä jotakin maata tässä vai muuttaisiko se jotakin? Itävallan, Itävallan kohdalla voitaisiin sanoa, että kuka tahansa, joka on yli 100 000 kavaltanut, häntä pidettäisiin kavaltajana, petoksen tekijänä. Joten silloin tämä ei juurikaan muuttuisi, muuttuisi tilannetta. Mutta Saksassa taas yleinen syyttäjä sanoi minulle, hän oli löytänyt kaikki nämä henkilöt ja joutuikin sitten luopumaan työstä. Mutta te voitte nähdä, että jos on veropetoksia yli 50 000, silloin voi joutua tästä vankilaan saksalaisten, Saksalle vero, veron kiertoa ei pidetä isona rikko, rikoksena. Sitä voida, se voidaan asettaa syytteeseen rahan pesuna. Saksassa esimerkiksi tämä uusi direktiivi on kyllä vaikuttanut. Se on saanut aikaan muutoksia ja muut tehnyt tämän vakavaksi rikoksi, joten veropetoksia voidaan käsitellä rahanpesuna. Siis joitakin maita tämä direktio on auttanut, mutta ongelmana on se, että meillä ei ole määritelmää siitä, mikä verorikos on. Se on amerikkalainen ilmaisu, se koskee amerikkalaisessa Euroopassa. Euroopassa meidän pitää miettiä, onko tämä verovilppiä vai rikosta vai mitä oikein. Ja on erittäin tärkeää ottaa selvää 28 EU-jäsenvaltion kesken, mitä on verorikollisuus, missä oloissa se voi olla rahanpesutapaus, milloin ei. Minä en tietäisi tätä vastausta, mutta maat kyllä tietäisivät, jos se korjaavat jos pystytään tämä korjaamaan, se auttaisi meitä jatkossa ja näkisimme, onko lainsäädännössä porsan reikiä. Meillä on monenlaisia sääntelyitä olemassa. Me tulemme, nyt on yritetty identifioida näitä rahan paikkoja ja on yhä enemmän kansainvälistä sääntelyä olemassa. Myös avoimuuskysymyksiä käsitellään Tässäkin USA on aloitteen tekijä usein. Amerikkalaiset halusivat, että heidän kansalaisten ulkomaiden tilit olivat avoimia ja niistä piti raportoida ja ilmoittaa niistä tämän lainsäädännön kautta. EU e jatkoi tätä ja siksi meillä on uusia sääntöjä, kuten automaattinen tiedonvaihto, maakohtainen raportointi, identifiointi on paljon enemmän kansainvälistä lainsäädäntöä ja tämän kautta veron, verovilpin, veropetosten pitäisi olla vähemmän mahdollisia maiden kesken. Ja me emme vielä tiedä, kuinka paljon tämä vaikuttaa, mutta voidaan nähdä, että monet nopeuttavat sääntelytyössään. Neljäs rahanpesun vastaan direktiivi ei ole vielä voimassa ja viidettä jo laaditaan. Asia etenee yhä nopeammin ja nopeammin Tämä prosessi on tässä alkanut vasta Euroopassa ja yhdessä Richard Murphyn kanssa esimerkiksi Lonto- Lontoosta olemme myös Kööpenhaminan liiketalousen kouluun ja yritämme analysoida, miten tämä uusi kansainvälinen sääntely vaikuttaa maihin, yrityksiin, veroneuvojiin, veroviranomaisiin, kirjanpitäjiin, miten tietoa vaihtuu, mitä uusia porsaanaukkoja eh, paljastuu ja löytyy ja mitä jos kansainvälinen, kansainvälinen sääntely ei välttämättä sovi keskenään ihan yhteen ja näitä uusia aukkoja kyllä huomataan, on hyvä löytää ne varsin nopeasti. Panaman kohdalla tämä ei vielä onnistu, koska aika on liian vähän, mutta olen varsin varma, että paljon uusia asioita tapahtuu hyvin nopeaan tahtiin tällä hetkellä. Me emme vielä oikein tiedä, mikä tulee olemaan lopputulos, koska yritykset löytävät sitten aina uusia strategioita, miten peitellä voittoja, ja rikolliset myös keksivät uusia keinoja peitellä kaikkea, mutta vaikeampaa tästä kuitenkin tulee heille. Sitten loppupäätelmiin niin kaksi sivua ja sitten tämä homma on läpi käyty. Toisaalta rahanpesu ei voi toimia vain tekstin pohjalta. Pitää pystyä vakuuttamaan toimet, jotka ovat mukana. Maat, ministeriöt, rahanpesuvastaiset yksiköt, tuomioistuimet, raportointiyksiköt, pankit, notaarit, juristit ja tämä kaikki kansainvälisellä tasolla. Tässä tarvitaan siis hyvin paljon yhteistyötä vaikka on paljon eturistiriitoja kyseessä. Taloudellisesti tämä on tällaista uhritonta rikollisuutta, niin kuin aikaisemmin on sanottu. Jos rikoksella ei ole mitään uhria, suoraa uhria, silloin on hyvin vaikea asettaa syytteeseen. Esimerkiksi rahapesun selvittelyn yksiköt tai sy- yleiset syyttäjät sanovat, että me emme voi viedä tätä asiaa oikeuteen, koska ei ole mitään uhria ja vain uhrit voivat tehdä kantaa asioita kukaan tietysti epäsuoria uhreja on, jolta on mennyt julkisia varoja, mutta mitään suoraa uhria ei ole. Rahanpesiä ei tapa sinua, ei ota suoraan jotakin henkilöltä pois. Tämän takia rahanpesu on selvittämään hyvin vaikeaa, koska uhria ei ole. Siksi ei ole mitään ryhmää, joka, jota on suoraan loukannut että vaikuttaa julkisella, yleisellä tasolla, mutta ei ole mitään eturyhmää, joka taistelisi rahanpesytä vastaan. Tämäkin tekee tästä vaikeaa. Meillä on erilaisia oikeusjärjestelmiä. Myös huomasimme, että rahanpesu vaikuttaa eri tavoin ja sen jotkut näkivät sitä sen liittyneenä huumekauppaan. Toiselle se oli, liittyy korruptioon, toiselle veronkiertoon, toiselle taas asalakuutuksen. sekään ei ole selvää, minkä takia siis rahanpesua tehdään Idässä ja Etelässä on erilaiset heikkoudet kuin läntisissä maissa, mitä tulee niiden pankkijärjestelmiin. Mitä me haluaisimme tästä tutkimuksesta. Me analysoimme myös kaikenlaisia liiketoimia, epätavallisia, epäilyttäviä transaktioita, toimia ja, ja niistä tehtyjä raportteja. Ja jo Jokainen maa pystyy vääristämään tilastoa ilman, että valehtelee. Esimerkiksi on maita, jotka keräävät raportteja epäilyttävistä transaktioista kerrankin, kerran viikossa. Jos pankki voi vaikka raportoida joka päivä, silloin tämä määrä vielä lisääntyy. Voit lisätä näitä lukuja eri keinoin, miten raportointia tehdään ja tietoja annetaan liuyksiköille luvut on ne sitten korkeita tai alhaisia, ne eivät välttämättä kerro paljon, mitä tulee raportoinnin laatuun. Monet raportoinnit tarkoittaa myös sitä, että paljon tapahtuu, monesta toimintaa, jolla toimitaan rahanpesua vastaan, mutta raportti tarkoittavat sitä, että rikollisuutta vain on paljon. Joten ei pidä nähdä näitä lukuja arviointikriteereinä, koska tämä antaa kannustimen maille vaan tuottaa isoja lukuja jotta pääsevät eroon fatvan äh, syyllistämisellä. Siksi pitää suhtautua varsin huolella erilaisiin raportteihin. On monia mahdollisuuksia. Ei tämä nyt tietysti mitenkään huijaamista, vaihdetaan vain hiukan laskentatapaa tavallaan. Sitten viimeinen kohta. Tätä en voi käydä läpi. On erilaisia maaryhmiä ja sanoin, että pitäisi yrittää erilaisia lähestymistapoja. Sama ei sovi kaikille. Tämä ei, jos toimitaan samoin kaikkien kohdalla, se ei johda sääntöjen noudattamiseen. Pitäisi olla tietoinen siitä, että rahanpesun vastainen toiminta ei ole Euroopassa syntynyt asia. Se on amerikkalainen idea, amerikkalainen käsitevallan. Ja se on sitten pakotettu saneltu myös tänne Euroopalle. Ja nyt uskoakseni meidän pitää kehittää tällainen eurooppalainen tapa käsitellä rahanpesua ja veronkiertoa, veropetoksia. Euroopan voi olla hyvin vahva, mitä tulee elintarvikelainsäädäntöä. Meillä on paljon vahvempaa lainsäädäntöä tällä alalla kuin USA, mutta mitä tulee rahanpesuun, Eurooppa on nöyrästi seuraa, mitä FAT sanoo. Me voisimme kuitenkin kehittää jotakin, missä paljon enemmän, enemmän otetaan huomioon eurooppalainen monimuotoisuus, oikeusjärjestelmien erot, kielelliset erot, valvonta, perinteiden erot. Meillä voisi me voisimme antaa maiden tehdä toimia eri tavoin, mutta pyrkiä samaan tavoitteeseen. Ja mielestäni kaikkein tärkeintä on, että olisi sellainen järjestelmä, jossa lisäämme avoimuutta näiden tapauksien kohdalla tiedonvaihdossa, Euroopan maiden kesken paljon tärkeämpää kuin, tärkeämpää kuin sääntely sääntelyä kyllä on tehty ihan tarpeeksi. Nyt tarvitsemme todellista sääntöjen noudattamista ja tietoa. Minulle se, että luodaan enemmän avoimuutta kansainvälisessä yhteistyössä, saadaan tietoa rekistereistä, edunsaajista, verotuksesta. Se, se olisi paljon tärkeämpää kuin sääntelyn lisääminen. Olen myös sitä mieltä, että nimeäminen ja naming and shaming, se ei auta juurikaan ihmiset vaan pyrkivät peittelemään niitä tehokkaammin. On monia teknisiä vaihtoehtoja käytössä tänä päivänä vaihtaa tietoa ilman, että tietää kaikkea toista maasta. Voi salata tietoa, jos haluan esimerkiksi eh, eh, etsin henkilön, saan eh, jos joku toinenkin etsi tätä herra Douta, niin silloin luvut täsmälleen. Minä en tunne toisen etsijän listoja, mutta jos me löydämme saman henkilön, voisimme tehdä tästä pyynnön. On monia tapoja vaihtaa tietoa ilman, että joutuu täysin paljastamaan kaiken toiselle osapuolelle. Voidaan sanoa, että haluaa haluan tämän henkilön pystyvän tämän lukevan ja toiset taas eivät. On eri tapoja toteuttaa avoimuutta ilman, että pitää kaikkia paljastaa loppuun asti, mutta meidän pitäisi pohtia tällaista tiedonvaihtoa, koska rikolliset voivat kommunikoida erittäin hyvin keskenään. Jos me haluamme saada rikolliset kiinni, meidän täytyy saada tietoa rajat ylittävällä tavalla. Kiitos. Kiitos. <clears throat> also, uh, thank you so much, professor. Kiitoksia professori Unger. Tämä oli mielenkiintoista tietoa tästä työstä ja tutkimuksesta. Siellä oli paljon hyviä ehdotuksia ja löydöksiä, joita täytyy sitten käsitellä täällä. Eli nyt sitten avaamme keskustelun ensin. Parlamentin jäsenpä täällä nyt ei ole monta meitä paikalla, eli myöskin muut saavat sitten puheenvuoron, jos aikaa riittää. Mutta ensin parlamentin jäsenet. Ensin Anna Gomes. Um, uh, thank you. Kiitoksia. Tämä oli todella kiehtovaa ja täytyy käydä tämä tutkimus sitten yksityiskohtaisesti läpi, koska se on hyvin lähellä sitä, mitä itse olen havainnut, kun katson vaikka omaa maatani Portugalia. Ongelmana ei ole laki tai sääntely, vaan täytäntöönpano ja lain noudattaminen. Se liittyy tietysti inhimillisiin ja teknologisiin resursseihin. Tämä liittyy moniin tahoihin, esimerkiksi veroviranomaisiin. Mutta tämä liittyy myös siihen, miten nämä tahot noudattavat sääntöjä, ja näin ei käy. Minun maani on yksi maista, emme varmaan ole ainoita, Angolan rikkain nainen, Röto Shantus, joka on Angolan presidentin tytär, hän ei voi avata pankkitiliä Lontoossa tai Alankomaissa, mutta Portugalissa hän voi vaikka omistaa pankkeja. Eli meillä on nyt ongelmia, kun ajatellaan valvontaa, kun ajatellaan lain noudattamista. Ja ihan perustasolla. Tietoa ei ole. Ja tässä mielessä meidän täytyy asettaa syytteeseen ihmisiä, jotka syyllistyvät rahanpesuun. Näinhän Portugalissa tällä hetkellä ei ole. Mutta ihmisten täytyy myöskin ymmärtää, millaisia vaikutuksia rahanpesulla on. Ja se mahdollistaa järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin. Meidän täytyy korostaa tätä entistä enemmän, koska silloin, no minun maassani ei aina noudata sääntöjä, se ei johdu ainoastaan siitä, että viranomaiset olisivat täysin eivät olisi tilanteen tasalla. Ja en puhu vain Portugalin viranomaisista, vaan Euroopan viranomaisista. Kävin Madeiralla hiljattain he ei tietenkään pidä siitä, että heitä pidetään tällaisena offshore-keskuksena, mutta komission alkuperäinen lupa, siis 86-87, silloin kun puhuttiin tällaisesta kansainvälisestä liiketoimintakeskuksesta, niin siellä ei sallita offshore-yrityksen perustamista. Mutta siellä saa tehdä kaikkea, mitä offshore-yritys tekee, mutta ja Baroson tavoin tämä henkilö, joka allekirjoitti tämän, meni suoraan sitten Goldman Sachsin, eli hän oli varmaan rahanpesun asiantuntija. Ja näitä sääntöjä ei, ei noudateta millään tavalla. Euroopan viranomaiset ovat tästä vastuussa. Jos katsotaan näitä veroarmahduksia, joita Portugalissa myönnettiin erityisesti kriisin jälkeen 2005, 2010, 2012. Nehän olivat laillistettuja rahanpesuoperaatioita. 2012 se oli laillistettu rahanpesuoperaatio. Ihmiset, joilla oli rahaa Sveitsissä tai Keimansaarilla, maksoivat vain 7,5 prosenttia. Ei tästä syyttymistä rikoksista, eikä rahoja tarvinnut edes palauttaa Portugaliin. Ja tämä tapahtui Troikan nenän alla. Tämä oli siis Portugalin sopeuttamisohjelma. Eli kysyisin, no ensinnäkin rahanpesun torjunta. Alussa komissio sanoi meille, että oli lausake, jonka mukaan jos tätä edunsaajaa ei löydetä, niin silloin täytyy mainita rahaston hoitajan nimi. Tämä on nyt luonut valtavan porsanreijän ja minun maassani tämän ainoa osa, joka on siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä edellisen hallituksen aikana, koska näin on nyt porsaanreikä ja ihmiset voivat edelleen piilotella näitä varsinaisia tilien omistajia. No, Euroopan unionissa ja komissiossa näitä asioita ei ole haluttu käsitellä näitä kultaisia viisumeita ja investointiohjelmia. Eivätkä ne ole kuitenkin mekanismeja aktiiviselle rahanpesulle, koska millään tasolla sääntöä ei noudateta. Ainakaan kiinteistöalalla, ei pankeissa, ei näissä kiinteistörekistereissä eikä missään muuallakaan. Kiitoksia. Ehkä mennään yksi kysymys kerrallaan. Täällä on kolme meppiä kaikilla ilmeisesti on kysymys. Eli tämä ensimmäinen, olkaa hyvä. Yeah, I, I, I, I I, I, Niin, olen ihan samaa mieltä. Eli tämä todellisten tilinomistajien rekisteri. Nyt näyttää siltä, että rekisteriin ei ole pääsyä, ja jos pääsy ei ole, niin sitten tästä rekisteristä ei ole paljon iloa. Eli jos maat ja hallitukset tietävät, että rekisteri on avoin, niin silloin tiettyjä näistä asioista ei tapahtuisi, koska silloin aina tietää, että toimintaansa pystyy piilottelemaan, mutta toivon, että avoimuus vähentää tällaista toimintaa, mutta muissa asioissa olen vain samaa mieltä kanssanne. Right, then is Mr. Evan. Kiitos sitten Evan. First of all, thank you very much. Kiitoksia tästä alustuksesta. Halusin puheenvuoron, koska te puhuitte Itä-Euroopan maista ja siitä, että siellä on vähemmän rahanpesua kuin Länsi-Euroopassa. Itse olen Romaniasta, eli tiedän kyllä vähän paremmin, mitä siellä tapahtuu. Romania on nuori demokratia, siellä on uudet instituutiot, uudet menettelyt ja siellä nyt opetellaan toimimaan oikealla tavalla. koska siellä piti hoitaa niin monet asiat eri tavalla vallankumouksen jälkeen. Hyvin paljon rahasiirtoja on Romaniasta muihin maihin. Siellä on veropetoksia, korruptiota, veron välttelyä. Suuryritykset länsimaista hyödyntävät näitä siirtohintoja hyötyäkseen Romaniasta, esimerkiksi Irlantiin ja Luxemburgiin. Mutta hyvin paljon on käteistä, joka menee Turkkiin. Ja hyvin paljon korruptoituneita ihmisiä Romaniassa, jotka ovat suuri investoijia Dubaissa ja muissa offshore-kohteissa. Eli olen samaa mieltä siitä, että ei ole mitään yhtä ratkaisumallia kaikille maille, mutta jotkut länsimaat myöskin hyötyvät rahanpesusta, koska Itä-Euroopan maiden rahoja kierrätetään offshore-keskuksissa ja sitten ne sijoitetaan puhtaana rahana turvallisempiin ja kehittyneempiin talouksiin. Ja sitten ei tiedetä, mistä nämä rahat ovat peräisin. Eli jotkut maat ovat hyvin kiinnostuneita. Ne eivät niinkään rahanpesun torjunnasta muissa maissa, koska nekin hyötyvät tästä ilmiöstä. Eli kuinka kova halu jäsenvaltioilla on torjua yhdessä rahanpesua, koska mielestäni tällaista halua tällä hetkellä ei ole. Kiitos, Tenonger. Niin, tämä oli vaikea kysymys. Anna Deleanus, ensimmäinen tohtoristamme, oli Romaniasta, eli meillä on kyllä hyvää tietoa Romanian tilanteesta. Romaniahan on käteispohjainen talous, eli rahanpesua on rahavaihtopaikoissa tai Eli en nyt sano, etteikö Romaniassa olisi rahanpesua, mutta nämä summat ovat huomattavasti pienempiä. Kun kyse on käteisestä, ei voi kantaa niin paljon rahaa mukanaan, mutta muissa maissa esimerkiksi voi miljoonia tai triljoonia kulkea päivässä. Mutta näissä käteismaissa on erilaisia rahanpesutekniikoita kuin muualla. No tekopyhyyttä tietysti on. Ne maat, jotka pesevät eniten rahoja, myöskin hyötyvät eniten. Siitä tulee suuria voittoja pankeille, eikä pidä aliarvioida näitä summia. Eli meidän täytyy yhdessä sopia siitä, että rahanpesu haittaa meiltä kaikkia. Mutta tätä ei vieläkään uskota, ja se liittyy siihen, että tämä on uhriton rikos, eli että tämä koskee muita, ei meitä. Eli Euroopan täytyy sitten löytää yhteinen kanta, mutta tätä tarvitaan, ja tutkimuksessamme kävi selväksi, että ne maat, jotka hyötyvät eniten – niiden pitäisi sitten tukea maita, joiden täytyy rakentaa näitä järjestelmiä. Miksi Itämaiden maiden pitäisi torjua rahanpesua, jos Länsi-Eurooppa sitten taas hyötyy siihen? Eli tällaisia vaihtoja pitäisi pohtia, jotta voitaisiin hitaasti luoda rahanpesun vastainen järjestelmä kaikille. Eli tällaista ehkä voitaisiin miettiä, mutta Romania on kyllä yksi lempimaistamme, joita on tutkittu hyvin tarkkaan ihan kesälomallakin. De Masi, please. Kiitos, Fabio De Masi. Yeah, thank you very much. Kiitoksia tästä erittäin mielenkiintoisesta alustuksesta. On hienoa, että näin paljon näitä offshore tohtorien tutkintoja on tehty tästä aiheesta. No, pari asiaa nyt nousi esille. Me tunnemme nämä offshore-keskukset, jotka ovat läpinäkymättöviä. Me emme tiedä näistä summista mitään ja tämä on edelleen suuri ongelma politiikassa. Meillä pitää olla luotettavampia tietoja ja oli mielenkiintoista kuulla, kuinka olennainen Eurooppa on näissä kysymyksissä. Eli meidän ei pidä nyt osoitella vain Panamaan pelkästään. Ja tässä oli tämä Alankomaiden tapaus, eli kuinka paljon tehdään näiden virallisten rahansiirtojen kautta, siis ei pelkästään mikromaksujen kautta, jotka usein mainitaan, kun puhutaan vaikka terrorismin rahoituksesta. Ja tätä asiaa tulee tutkia, koska meillä on todisteita pankeista siitä, että terrorismin rahoitustakin tehtiin ihan virallisessa pankkijärjestelmässä. Olen saksalais-italialainen meppi ja olen näiden kahden ääripään välillä. Eli Saksassa on äh, vähän väkeä töissä verrattuna kansallismäärään Italiassa hyvin paljon. Mutta Saksan, sy- Saksan syyttäjä sanoi, että nämä rikokset ovat suuri ongelma, koska täytyy todistaa, että jos rikos on tapahtunut ulkomailla, siis verorikos, sinä oli mukana vaikka jokin ihmisjoukko, vaikka liikemiehiä. Ja jos tätä ei voida todistaa, niin silloin on hyvin vaikea viedä tätä asiaa eteenpäin. Ja halusin tietää, koska siitä kuvasta näkyi, että tilanne Saksassa on hiukan parantunut. En ihan ymmärtänyt sitä, koska minulla on se käsitys, että siellä on suuria ongelmia käsitellä näitä verorikoksia, varsinkin silloin, kun ne on tehty ulkomailla. Ja silloin, kun pitäisi auttaa muita poliisiviranomaisia tutkimaan näitä tapauksia. Eli mikä kantanne tässä. Ja sitten me olemme uudistamassa rahanpesudirektiiviä. Ja joku puhui siitä, että jos joku mummo unohtaa tehdä veroilmoituksen ja niin joutuu sitten Ruotsissa vankilaan. No, veroilmoitus nyt on aika pieni juttu, mutta olisiko tästä syytä tehdä Euroopan tason standardi? Ja sitten Anna mainitsi tämän, meillä on sellainen porsanreikä, että nimit, voidaan nimittää johtaja, mutta ei puhuta omistajasta. Jossain tapauksessa on kynnysarvoja. Joskus tätä omistajaa ei rekisteröidä, eli tällainen porsanreikä on olemassa. Ja minä sanoisin tähän, että jos on tällainen kynnysarvo, olisin kannattanut alempaa kynnysarvoa, niin silloin voi rekisteröidä vaikka kymmenen tärkeintä omistajaa tai jotain muuta. Eli mitä tästä sanoisitte? First, uh... no ensinnäkin Saksan rahoitustiedusteluyksiköllä oli se ongelma, että se oli poliisin keskus, joka tutki rahanpesua. Ja kun Saksa saa 10 000, Saksan tuli 10 000 raporttia näistä epäilyttävistä tilisiirroista, niin kaikki täytyy tutkia. Se on erilaista esimerkiksi Alankon maissa. Siellä on esimerkiksi ehkä tuhat vuosittain sitten ne seulotaan ja niille tehdään sitten jotain, mutta Saksassa tämä pieni raportointimäärä liittyy siihen, että joku sitten ilmoitetaan poliisille. Eli se on paljon järeämpi asia kuin jos vain sitten täyttää tällaisen rahanpesukaavakkeen. Eli Saksassa on tällainen ongelma. Ensistä kritisoitiin siitä, että raportteja ei tullut riittävästi. No sitten seuraavana oli enemmän raportteja. Ja sitten syytettiin Saksa siitä, että rahanpesu olisi lisääntynyt. Eli aina toimittiin väärin. Ja siksi Saksassa tästä selvityskeskuksesta tulee nyt ihan virainen, jotta voidaan päästä eroon tästä Saksan järjestelmästä, jossa täytyy tehdä paljon enemmän kuin muissa maissa vastaavassa tilanteessa. On vaikea jäljittää rahanpesiä, mutta Saksassa myös tiedonvaihto oli hankalaa koska siellä sanottiin, että emme halua kansainvälistä yhteistyötä, koska jos on kansainvälistä yhteistyötä ja sitten löydetään toinen rahanpesijä, niin sitten tulee lisää työtä, emmekä selviä tästäkään työmäärästä. Eli selvittelykeskuksen muuttaminen oli yksi tapa rangaista ongelma. Ehkä henkilöstöä olisi voinut palkata enemmän, mutta laillisesti on vaikea viedä oikeuteen tapauksia muista maista. Ja mielestäni olisi hyvä, jos Euroopassa määriteltäisiin taso ja sanotaan, että tätä veron kierto ei enää voi hyväksyä esimerkiksi 100 000 euroa. Ja nyt haluaisin alentaa sitä, että eivät mummot tai opiskelijat joutuisi tähän piiriin, mutta ei voida hyväksyä sitä, että joku ei ilmoita näin suuria summia verottajalle. Eli jos Euroopassa olisi tällainen kynnysarvo, no sitten Itä-Euroopassa tämä taso saattaa olla erilainen kuin rikkaissa maissa, mutta jos voitaisiin miettiä kynnysarvoa, josta lähtien kyseessä olisi vakava rikos, niin se kyllä auttaisi enemmän kuin että mietitään näitä petos- tai veronkiertomääritelmiä. Puhutaan verorikoksista. No, tätä pääjohtajan kynnysarvo. No täytyy vähän miettiä, mitä seuraamuksia tällä olisi. Thank you. May I also uh, just pose a... Kiitoksia. Minullakin olisi vielä pari kysymystä. Ensinnäkin, kun nyt katson tätä direktiivin arviointia, niin sanoitte, että mitään poliittista vastarintaa ei ole jäsenvaltioista. Mutta sitten on muita ongelmia ja puutteita, Eli haluaisin tietää tästä hiukan. Kuka on vastuussa tällaisista ongelmista? Kenellä on poliittinen vastuu vai onko se hallinnollista vastuuta? Ja mistä nämä aukot löytyvät? Koska on hyvä, että poliittista vastarintaa ei ole, siis sehän on hyvä uutinen, jos kaikki hallitukset tukevat tätä työtä. Mutta missä sitten epäonnistutaan ja kukaan siitä vastuussa. No sitten toiseksi te puhuitte avoimuudesta, rekistereiden käytettävyydestä, automaattisesta tietojenvaihdosta. Mutta meillähän oli OECDkin käymässä täällä valiokunnassa, ja he sanoivat, että mitä tulee automaattisen tietojenvaihtoon, niin täytyy katsoa myöskin näitä tietojenvaihtojärjestelmiä, jotka he, siis OECD, kehittää. Mutta OECD, no sehän on poliittinen järjestö ja siellä täytyy tehdä kaikenlaisia kompromisseja. Eli mikä olisi sitten kaikkein tehokkain tapa vaihtaa tietoja? Kuinka paljon EU voi tehdä itse ja kuinka paljon pitää sitten tehdä OECDn tasolla? Vai pitäisikö toimia globaalilla tasolla? Eli miten tässä asiassa tulisi toimia? Kiitos. First, the political resistance. Niin, poliittinen vastustus liittyvän kolmanteen AML. Vastustusta ei löytynyt, koska FATF oli pannut no, asiat jo täytäntöön, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö rahapesua vastustettaisi poliittisella tasolla. Monet tahot, on, heillä on omia intressejään. Vastustus liittyy lähinnä tähän hitauteen. Pankit eivät raportoi hallitukset eivät vakavamielisesti suhtaudu tähän ja pelkäävät FATFn sanktiota. Kyse ei ole siis ponnekkaasta toiminnasta. Paljon työtä pitää tehdä selvittääksemme kaikille osallisille, että tämä uhkaa meidän poliittista, sosiaalista ja taloudellista järjestelmäämme. Ja jos tämä ymmärretään, niin sitten hyvä asia on hyvä. Ja minä uskon, että tässä suhteessa Panama-paperit ovat auttaneet. Kun nähdään, miten korruptoitunut tiettyjen maiden eliitti on, niin ehkäpä sitä kautta ymmärrys asiasta paranee, kun tähän asti on luultu, että kaikki tapahtuu vain jossain muualla. No, kuka vastaisi näistä avoimuusvälineistä? No, EUn minun mielestäni pitäisi aktiivisesti toimia omia tietoja vaihtaen, jotta me voisimme olla tasaväkisiä kumppaneita OECD rinnalla. FIU-verkosto on hyvä lähtökohta. Haagista, Alankomaista löytyy jo hyvä tekninen verkosto, joka haluaisi toteuttaa tällaista tietojenvaihtoa. Yeah, we have uh, Anna Gomez and then I would... Kiitos Anna Gomes. Ja sitten otamme vielä pari kysymystä ja sitten meiltä alkaakin niin aika loppua, mutta Anna, ole hyvä. Just have two more questions. Um... Vielä pari lisäkysymystä. Eilen saimme kuulla Rova Bru- Harrington sanoi, että Israelin hallitus pystyi edistämään sääntöjen noudattamista pankeissa ja tänään te puhuitte valkoisesta vi- listasta tässä tarkoituksessa. Minkälainen lista tämä olisi? Minkälaista tahot tähän pitäisi kuulua ja mitkä ei? Ja kun puhuimme rahanpesun vastaista direktiivistä, niin oli lista näistä poliittisista vaikutusvaltaisista ihmisistä, mutta usein nämä tiedot heistä ovat täysin epärelevantti jopa väärinkäyttönimiä. Me keskustelimme tästä komission kanssa, kun puhuttiin neljännestä rahanpesuvasta direktiivistä. Itse asiassa komissio Puhuttiin sitä, että jäsenvaltiot voisivat laatia tosiaan epävirallisen PEP-luettelon, jota päivitettäisiin säännöllisesti sanoi, että se olisi mahdollista eikä liian hankalaa, mutta sitten jotkut jäsenvaltiot väittivät erilaisen verukkeen ja se ei olekaan mahdollista. Oletteko te sitä mieltä, että tämä olisi sellainen elementti, joka voisi parantaa sääntöjen noudattamista, erityisesti mitä tulee näihin poliittisesti vaikutusvaltaisiin tai näkyviin henkilöihin? For the second question, I think that the list of PEP... E No tällainen luettelo auttaisi, jos tiedettäisiin, ketkä ovat tällaisesti poliittisesti alttiit henkilöt. Se on mahdollista. Ja osa jäsenvaltioista voi lähteä tähän mukaan. Jos luettelo on olemassa, niin siihen voi tulla mukaan tai ei, mutta tämä luettelo kuitenkin jo kasvaa. Eli pitäisi ottaa mukaan jäsenvaltiot, jotka haluavat tällaisen luettelon. No meillä on jo hyvin paljon rangaistuksia ja muita, mutta meillä pitäisi olla vapaaehtoista noudattamista. Ja psykologiasta ja muistakin lähdestä tiedetään, että ihmiset ja maat reagoivat helpommin myönteisiin ärsykkeisiin kuin kielteisiin. Ja voidaan katsoa, mitkä maat ovat pärjänneet hyvin, mitä menestystarinoita on nähty veronkierron ja rahanpesun torjunnassa. Se olisi myönteisempää kuin se, että jatkuvasti puhutaan siitä, että joku on tehnyt asioita väärin. Lehdissä on joka päivä katastrofeja ja kielteisiä asioita päivittäin. Ja nyt tarvittaisiin jotain myönteistä. Ja jos rahanpesu nähtäisiin asiana, jossa, jota kautta parannetaan yhteiskuntaa ja demokratiaa, ja otamme tämän esille, niin siitä olisi ihan psykologisesti apua. Kiitoksia. Ja sitten jos muilla on kysymyksiä, voimme ottaa pari kysymystä. Komissio, henkilöstö, muutama on. Sieltä ensin, olkaa hyvä. Thank you very much and thanks for the... Paljon kiitoksia. Kiitokset erittäin mielenkiintoista alustuksesta. Pari kysymystä. Ensimmäinen liittyy typologiaan, eli FIU liittyen. Te mainitsitte näistä eri järjestelmistä. Tämä oli mielenkiintoista tietää. Mutta voisitteko kertoa hiukan enemmän näistä tutkimuksista, ne liittyykö niihin jotenkinlaisia tietoja hyvistä käytänneistä? Pitäisikö valita joku, vaiko jotain hybridimalleja tai poimia eri järjestelmistä ne parhaat palat? Ja toinen kysymys liittyy siihen, mitä sanoitte, että me tarvitsemme enemmän tällaista positiivista lähestymistä. Pana kuulemisissa pari päivää sitten kuulimme siitä, että monet välikädet eivät noudata näitä tunne asiakkaasi periaatteita rahanpesun toteuttamiseksi. Olisiko teille jotain semmoista positiivista näille välittäjille viestitettävänä, jotta he voisivat tätä lainsäädäntöä noudattaa? Otetaan muutama kysymys tässä vielä. Sieltä alkaa. Um, question. Kiitoksia. Täällä istun teistä vasemmalle. Tämä tutkimus, jonka herra Van Koningshoff oli laatinut, tohtori väitöskirja, te mainitsitte kolme ja puoli tuhatta liiketoimia, transaktiota 56 miljardia kokonaisarvoltaan. Siis 15 miljardia per transaktio. Haluaisin vain tarkistaa, onko nyt oikea tieto. Tämä tuntuu todella valtavalta summalta. Yeah, and then the final uh, question. Ja sitten viimeinen kysymys vielä sieltä. Um, good afternoon. Um... Hyvää päivää. Voisitko kertoa hiukan tästä Tanskan tapauksesta, koska on outoa, että joku voidaan tuomita rahanpesusta, vaikka ei voitu todistaa, että raha on likaista. Ja miten heidät on sitten voitu tästä tuomita? Olkaa hyvä. Yeah, what could we do to make... Mitä voisimme tehdä, että välikädet täyttävät säännöt positiivisessa hengessä, jos voitaisiin osoittaa pankkeja, jotka ovat raportoineet oikealla tavalla, tai notaarit, tai kiinteistön välikädet toiminut oikein, tai kirjoittaa asiasta lehdissä tai kertoa, kuinka hienosti tämä on toiminut. Tämä on tällainen valkoinen lista, joka minulla on tässä mielessä. Antaa se vaikka mitali tai joku riippuen siitä, kuinka tärkeästä, tärkeästä, tämä olisi. Mutta voitaisiin tarkastella tällaisia hyviä esimerkkejä sääntöjen noudattamisesta ja rohkaista se, näyttää muille ihmisille, että tämä on mahdollista ja näyttää se näin myönteisessä valossa. Sitten Konsoliden tutkimuksesta Mm, olette ihan oikeassa, tämä olisi noin 15 miljoonaa. Näin voisi olla, koska on todella varsin suuria äh, rahansiirtoja äh, alankomaissa, jos on kyseessä iso yritys. Mutta voin kyllä kysyä häneltä uudestaan. Äh, hän puhuu tässä, kysyn tästä asiasta uudestaan, näistä yksittäisistä transaktiosta Hän todellakin on yksi kaikkein pätevimpiä henkilöitä offshore-keskuksesta. Kyllä hän pystyy tähän varmasti vastaamaan. Sitten Tanskasta asia on niin, että rahanpesussa mahdollistetaan äh, tutkimustaakan käänteisyys. Henkilöä syytetään rahanpesusta, sitten henkilön pitää osoittaa, tuliko raha laillista lähteestä vai ei. Syyttäjän ei tarvitse todistaa, Tämä on ihan tä- muutetaan täysin paradigmaa tilannetta, mutta äh, todellisen taakkaan kääntäminen on siis mahdollista. Löysimme monia muita maita, joissa äh, syytä eivät usko, että näin voitaisiin tehdä. Sanotaan, että se olisi aivan mahdotonta, mutta tanskalaiset kuitenkin näin tekevät. Well, okay, with, the, with that uh, final comment. No niin. Haluaisin kiittää professori Ungeria tästä esityksestä tänään saamme paljon ajattelemisen aihetta ja materiaalia valiokunnan työhön. Toivottavasti pidätte yhteyttä ja seuraatte työtämme tässä valiokunnassa. Ja se, mitä tänään kerrottu, oli meille hyödyllistä. Haluaisin kiittää kaikkia siitä, että olitte paikalla ja tämä oli hyvä seminaari, eli kiitoksia.